rahoituslaitoksissa, kuten IMFssä, komissio aikoo kohta tehdä tämän suuntaisia ehdotuksia. Kiitos. Grazie, Commissario, La discuss- mm, Kiitos, komissaari. Päätän keskustelun tästä aiheesta. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla Barbara Matteran mietintö aiheesta yksinhuoltaja äitien tilanne. Annan esittelijälle neljä minuuttia. Volevo iniziare questo mio discorso. Kiitos puhemies. Haluaisin tähän alkuun kiittää ensinnäkin varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat rikastuttaneet tämän mietinnön sisältöä uusilla ajatuksillaan tätä hyvin haavoittuvia naisia silmällä pitäen. Nämä naiset ovat jääneet yksin, ei omasta halustaan, mutta he kasvattavat lapsensa yksin ja ehkä samalla joutuvat jättämään myös työn. Heidän, uh, heitä uhkaa köyhyys ja he tarvitsevat Euroopan toimielinten tukea. Ja on suuri kunnia, että minulle annettiin vastuuksi kirjoittaa tämä mietintö eh, yksinhuoltaja äitien tilanteesta EU:ssa. Tämä on oma-aloitteinen mietintö Euroopan parlamentissa ensimmäinen laatuaan, jossa otetaan e, esille yksinhuoltajien tilanne. Muutama kuukausi sitten järjestin parlamentissa kuulemistilaisuuden, jossa oli kuultavana asiantuntijoita ja järjestöjä, jotka auttavat yksinhuoltajia, ja he toivat esille näitä prioriteetteja, joilla toimenpiteitä tarvitaan. Ja olen tavannut myös eri jäsenvaltioissa, Irlannissa, Portugalissa, Britanniassa, Belgiassa, erilaisia tukitahoja. Ja minulla oli myös mahdollisuus olla tai käydä tällaisessa turvakodissa. Siellä keskustelin yksinhuoltajien kanssa ja tämän turvakodin johtajan kanssa ja kuulin niistä vaikeuksista, joita yksinhuoltaja edellä on päivittäin. Kun olen mm, FEM-valiokunnan jäsenenä matkustellut, olen myös katsonut millaisia tilanteita eri maissa, esimerkiksi Puolassa on tullut esille yksinhuoltaja määritellään eri tavalla Euroopan eri maissa. Mm, ja esimerkiksi Italiassa, Portugalissa, Kreikassa, Espanjassa suhtaudutaan eri tavalla yksinhuoltaja-äiteihin. Yleisesti katsotaan, että suku auttaa tällaisessa tapauksessa yksinhuoltaja äitiä tai yksinhuoltaja yleensäkin kasvattamaan lapset, mutta esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa näkyy selkeästi se, että julkisella puolella on olemassa järjestelmiä yksinhuoltaja äitien tukemiseen. Idässä taas on tällainen kokoelma erilaisia lähestymistapoja politiikkaa. Joissakin maissa peräisin tämmöinen hyvinkin vankka perhekuvio, joka on peräisin kommunistiajalta ja, ja se on eri, saattaa olla samanlainen kuin etelässä. 5 prosenttia eurooppalaisista naisista tällä hetkellä on yksinhuoltajia. Virossa ja Latviassa tämä luku on jopa lähemmäs 10 prosenttia. Yksinhuoltaja äiti, äitejä pidetään usein vastuuttomina ja liian nuorina, mutta itse asiassa 85 prosenttia yksinhuoltaja äideistä on 25-64-vuotiaita. Ja tilan, heidän tilan, tai Euroopan talouden ongelmat ovat vaikuttaneet erityisesti tähän ryhmään kansalaisia. He usein jo muutenkin ovat matalapalkkaisempia ja jäädessään yksinhuoltajiksi heillä ongelmat kasaantuvat. Ja hyvin usein voidaan sanoa, että tai, tai taso kokoaa ja he joutuvat huolehtimaan yksin asioista, joissa kaksi kaksi vanhempaa käsittävissä perheissä on kaksi jakamassa. Usein yksinhuoltajaäidit ovat myös vähemmän koulutettuja kuin naimisissa olevat, ja heillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille ja, ja tulee esteitä. Minulla ei kai ole enää aikaa käytettävissä koska minä halusin mahdollisimman laajasti kertoa tästä tai mietinnöstä. Mutta tässä on paljon hyviä aloitteita, hyviä ajatuksia ja tavoitteita, joita EU voisi ryhtyä ajamaan, koska tämä on hyvin tärkeä aihepiiri ja siitä tulee Euroopan yksi tärkeimmistä tavoitteista, koska näitä naisia on entistä enemmän. Ora iniziamo. Kiitos. Aloitamme keskustelun ilman puhujaluettelua. Rova Bauer ensimmäisenä. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ja onnitella Barbara Mataraa, sillä hän on käynyt hyvin laajalti läpi tämän hyvin vaikean aiheen. Yksinhuoltaja äitien asema liittyy hyvin läheisesti lasten köyhyyteen ja siksi tämä mietintö on oleellinen. Yksi kolmesta lapsesta elää köyhyydessä tai köyhyys on vaarana silloin, kun äiti yksin kasvattaa lapsia ja tämän takia perheelämän ja työelämän yhteensovittaminen ei liity ainoastaan elintason parantamiseen, vaan kyseessä on kyse elämästä ja kuolemasta jos emme pysty todellakin ryhtymään toimiin tällä alalla, niin emme pääse 2020 strategian tavoitteisiin, mutta sen lisäksi nämä lapset, jotka ovat yksinhuoltaja äitien kasvattamia joutuvat köyhyysloukkuun. Olen sitä mieltä, että pitää nyt ryhtyä hyvin päättäväisiin toimiin, jotta voidaan ongelma ratkaista. Grazie, la parola. Kiitos. Kiitos. Kollega Zaborska seuraavana. Grazie, signora presidenta, madam commissioner. Osamele matky majú ťažký život. Kiitoksia, rouva puhemies. Rouva komission jäsen, yksinhuoltajanaisilla on hyvin vaikea, he tekevät kaiken yksin ja he ovat suuressa köyhyysriskissä. Tämän vuoksi tuen niitä ponnistuksia, joita on tehty näiden naisten tukemiseksi, kun he ovat yksin avioeron jälkeen. Tiedämme, että äidit, jotka kasvattavat lapset yksin, maksavat aina valtiolle enemmän. Tämän vuoksi meidän pitäisi tukea perheitä, sillä myöskin monet avioerot tapahtuvat taloudellisten ongelmien vuoksi. Ensimmäinen ehto olisi se, että komissio ymmärtäisi, että perhe ei ole vain jokin ryhmä ihmisiä, joka asuu yhdessä, eikä avioliitto ole vaan virallista rakkautta. Pitäisi ymmärtää, ettei ole mikään sattuma, että vaikka kuulemme tällä hetkellä usein sukupuolten tasa-arvosta, minä haluaisin puolustaa yksinhuoltaja äitiä enkä isiä. Grazie, la parola Kiitos. Paní předsedající, chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegyně Matery o situaci matek samoživitelek. Kiitos. Haluan kiittää esittelijää tämän asian esille ottamisesta. Uskon, että jäsenvaltioiden pitäisi ottaa käyttöön malleja, joilla voidaan tukea yksinhuoltajia äitejä, jotta nämä pääsivät helpommin työhön ja saisivat taloudellista riippumattomuutta että verohelpotukset olisivat tärkeitä yleensä vanhemmille, ei pelkästään ylishuoltaja äidille, koska myös, myöskään avioliitossa olevia vanhempia ei saisi syrjiä. Sijoitus koulutukseen on varmasti paras mahdollinen sijoitus. Euroopan komission pitäisi varmistaa se, että voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden välillä parhaita käytäntöitä ja järjestöjä pitäisi tukea tukemaan yksinhuoltaja äitejä ja tukea heitä pääsemään takaisin työ, työelämään. Kiitos ja seuraavana kollega Costa. Grazie Presidente, ringrazio la relatrice per... Kiitos puhemies, haluaisin kiittää esittelijää. Kiitos, haluaisin kiittää tästä hyvin laajasta, rikkaasta mietinnöstä. Tiedämme, että Euroopassa yli 5 prosenttia naisista elää tässä tilanteessa, että ovat yksinhuoltaja äitiä. Haluaisin muistuttaa, että 85 prosenttia yksinhuoltajista on äitejä, eli yksinhuoltajaperheissä on selvästi naisenemmistö ja nämä perheet on erityisesti muistettava hyvinvointipalveluiden tarjoamisessa. Tämä on erityinen ryhmä. Pitää muistaa, että pohjoisessa Euroopassa kyseessä on hyvin nuoria naisia, erityisesti jossain Skandinavian maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siinä, missä Etelä-Euroopassa yksinhuoltaja äidit ovat yleensä eronneita naisia. Tilanne on siis hyvin erilainen jossain maissa on paljon enemmän tukea, siellä on vähemmän perheverkostoja, mutta etelässä ollaan antamassa uudenlaista tukea, joka ei kuitenkaan yhteiskunnassa ole vielä kehittynyt. Tässä on siis erilaisia kehityspiirteitä ja kuten mietinnössä sanotaan, meidän on verrattava hyvinvointivaltiopalveluiden parhaita käytänteitä pitää katsoa, millä lailla pystytään lomaan työpaikkoja ja sellaisia turvaverkkoja, jotka voivat ratkaista näiden naisten ongelmat. Kiitos. E, v mnohých spoločnostiach prevažne v tých Kiitoksia. Monissa yhteiskunnissa, erityisesti niissä, joissa on patriarkaalisia malleja voimissaan, yksinhuoltajanaiset eivät saa sitä arvostusta, jota he tarvitsisivat. Ajatellaan, että he ovat väliaikaisessa tilanteessa, kunnes he löytävät uuden miehen ja perustavat taas perheen mutta nämä mielipiteet tekevät heidän tilanteensa vielä vaikeammaksi. Meidän pitäisi vastata tähän ongelmaan uusilla politiikoilla. On jäsenmaiden vastuulla auttaa eksynhuoltaja äitejä, jotta he voisivat luoda hyvän elämän itselleen ja lapsilleen. He eivät ansaitse tarpeeksi, he eivät saa hyvää palkkaa ja meidän pitäisi harjoittaa sellaista politiikkaa kuten koulutus, terveys, avustus, työllisyys, sosiaaliturva ja asuntopolitiikkaa, jossa yksinhuoltaja, äitejä ja isiä tuettaisiin. Grazie. Kiitoksia. Seuraavana kollega Nevidalova. Niin. Vážení kolegovia, Hyvät kollegat, Yksinhuoltaja äitien tilanne on aivan kauhea. On olemassa paljon yksinhuoltaja äitiä, jotka kärsivät köyhyydestä, sosiaalisesta syrjäytymisestä, työttömyydestä, huonosta fysiikasta ja ynnä muusta, ynnä muusta. Ja nämä naiset vielä tulevat syrjityiksi. No tästä syystä meidän pitää luoda ohjelmia heidän tuekseen, heidän lastensa tueksi mm, ja lasten ja äitien Äh, uran kehittymisestä, tarjota neuvontapalveluita, myös tarjota verohelpotuksia äh, sellaisille yrityksille, jotka työllistävät yksinhuoltaja äitejä ja vapaaehtoiskampanjoita, äh, joita kohdennettaisiin sellaisille yksinhuoltajäitille, joilla ei ole muita mahdollisuuksia. Meidän pitää katsoa myös ennaltaehkäisyn kannalta eh, tie, eh, valistusta, nuor, nuorten valistamista ja lopuksi on sääli, että täällä kukaan mies ei osallistu tähän keskusteluun. Grazie. Kiitos. Seuraavana kollega Cheskova. Ehm, Kiitos puhemies. Minä olin Ekoran varjoesittelijä tässä mietinnössä. Ja minä haluaisin sanoa seuraavaa. Tsekin tasavallassa yksi neljästä lapsesta asuu yksin huoltajaperheessä, 9 prosenttia näistä perheistä on äitien johtamien perheitä ja siksi on hyvin tärkeää, että nämä naiset voisivat tasapainottaa työperhe elämään. Joustava työ, kuten osa-aikatyö tai kototehtävä työ olisi tärkeää. Tarvitaan myös oikeanlainen päivähoito niin, että yksinhuoltaja äidit pääsivät töihin. Minulla on jonkun verran kokemusta aluepolitiikasta ja tiedän, että on hyvin tärkeää tehdä mahdolliseksi, että yksinhuoltajat kävisivät samaan aikaan töissä ja pitäisivät huolta lapsistaan. Minusta esittelijä tässä on tehnyt erinomaista työtä. Mietinnöistä käyvät ilmi yksinhuoltajien tärkeimmät ongelmat ja täällä on myös oleellisia tavoitteita asetettu. Olen kuitenkin EKR-ryhmän jäseni ja minulla olisi yksi kysymys. Kysymys liittyy siihen, ovatko nämä välineet, jotka täällä on mainittu terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden alalla, ovatko ne todellakin EU-asioita minusta? Nämä asiat kuuluvat jäsenvaltiolle itselleen. Kiitos. Grazie. L'ultimo. Kiitos ja viimeiseksi puheenvuoro kollega Przewodnicząca. W Europie coraz więcej mamy Kiitoksia, rouva puhemies. Euroopassa on yhä enemmän yksinhuoltaja-äitejä, mutta myöskin yksinhuoltaja-isiä. Monilla lapsilla on avain kaulassa, eikä kukaan hoida heitä iltapäivisin. On hyvä, että Euroopan parlamentti sanoo jotakin tästä tilanteesta. Näiden ihmisten tilanteesta, jotka kasvattavat lapsensa yksin. On tärkeää tukea niitä äitejä ja isiä, jotka taistelevat päivittäisiä ongelmia vastaan. Euroopalla pitäisi olla enemmän ohjelmia, jotka tukevat näitä vanhempia. Niiden pitäisi auttaa näitä vanhempia työllistämään itse itsensä ja myöskin tarjota suojelusta heidän lapsilleen niin, että yksinhuoltaja äidit ja isät voisivat hankkia uusia pätevyyksiä ja kilpailla työmarkkinoilla. Mainitsin yksinhuoltaja isät, sillä olen sitä mieltä, että tämä mietintö pitäisi myöskin ottaa huomioon isät, vaikka heitä on paljon vähemmän. Grazie, la parola. Kiitos ja annan sitten puheenvuoron komissaari Redingille. Olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin kiittää esittelijää tästä hyödyllisestä ja ajankohtaisesta mietinnöstä. Hän on valinnut erittäin tärkeän aihepiirin. Kotitalouksien rakenne muuttuu jatkuvasti täällä Euroopassa ja yksin huoltajia on sekä äitejä että isiä, vaikka suuri enemmistö on äitejä, niin heitä on yhä enemmän lapsiperheiden huoltajina. Ja, ja summa tai numerot lisääntyvät. OECDn tutkimuksessa on osoitettu samankaltaisuuksia eri maissa 2030 mennessä arvioidaan, että 22 prosenttia ja 29 prosenttia tulee olemaan enemmän yksinhuoltajia kuin tänä päivänä. Joten tällä hetkellä vasta tällainen suuri muutostrendi on vasta aloillaan. Ja tämä tietenkin edellyttää toimia. Ja ensimmäinen toimi liittyy 2020 strategian, jossa pyritään vähentämään sellaisten ihmisten määrää, jotka elävät elävät köyhyydessä ja tätä pyritään 20 miljoonalla vähentämään. Ja tässä nimenomaan on kyse lapsista, jotka tällä hetkellä ovat köyhyydessä. Ja se on nousemassa 30 prosenttiin, kun ajatellaan lapsia, jotka ovat yksinhuoltajaperheistä. Sen takia tämä Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen malli pyrkii vähentämään lasten köyhyyttä vuoteen vuonna 2012. Me tulemme ehdottamaan mittareita esimerkiksi tukea perheille ja mahdollisuus sosiaalisi, sosi, sosiaalisiin palveluihin, kuten asuntoon, terveydenhoitoon ja koulutukseen. Päivähoito on erinomaisen tärkeä yksinhuoltajille, joiden pitää pystyä jatkamaan työntekoa, elleivät halua siis syrjäytyä sosiaalisesti ja köyhtyä meidän täytyisi myös tietää vähän enemmän tästä ilmiöstä ja senpä takia me nyt keräämme tietoa, jotta voisimme tunnistaa näitä kehityskulkuja. Ja tällaista tietoa on osittain olemassa jo OECDn perhe tietopankissa, jota EUkin osittain rahoittaa. Ja tämmöinen uusi perhetuki laskin antaa mahdollisuuden arvioida eri perheiden tulotasoa. Euroopan perheliitto Allianssi on tämmöinen uusi eurooppalainen toimija, jossa pyritään käytäntöjä keräämään ja oppimaan toinen toisiltaan. Se on hyvin tärkeä toimija ja myös Euroopan sukupolven, sukupolvien tasa-arvoin virasto pyrkii ottamaan huomioon tätä virtaviivaistamista ja, ja toisaalta molemminpuolista oppimista. Esittelijä sanoi, että tämä on nyt ensi kertaa, kun tällaisesta aiheesta täysistunnossa puhutaan. Minä olen ihan varma, että tämä ei kuitenkaan viimeiseksi jää. Grazie, komissaria. Kiitos komissaari. Lopetan keskustelun tästä aiheesta. Äänestys huomenna kello 12.30. Seuraava mietintöesityslistalla.